joita häntä vastaan oli nostettu islamin äh, uskon vastaisista lauseista. Eli puhevapaus äh, on äh, säilynyt Alankomaissa. No, tämä ei liity millään tavalla meidän työhömme täällä. Täällä otamme äänestyksen, kuten tiedätte. Meillä on paljon äänestettävää. Ei anteeksi, meillä on ensin julkilausuma, jossa on riittävä määrä allekirjoituksia numero 14 2011 Konstantinos Papakis, Richard Howard, Adam Koser, Eva Lichtenberger ja Cecilia Wikström ovat sen esittäneet. Se koskee vapaaehtoista ähm, sokean kirjoituksella tehtyjä merkintöjä teollisuustuotteissa. Yli puolet jäsenistä on allekirjoittanut sen ja säännöksen 123 nojalla se julkaistaan tämänhetkisen istunnon teksteissä ja allekirjoittaneiden nimet löytyvät sitten pöytäkirjasta. Edustaja Dukakis taitaa haluta lyhyen puheenvuoron. Haluan kiittää henkilökohtaisesti kollegoita Wikströmiä, Kosa Hauit ja